Gibraltarille sota-aluksensa. Edustaja, hyvä edustaja. Tämä ei nyt kuulosta työjärjestyspuheenvuorolta. Menemme siis suoraan äänestyksiin. Päätöslauselma, esitys, yhteinen päätöslauselma, esitys, EPP, SD, ALDE, GUENGL, Vihreät ja AFKO 18 tarkistus, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Tarkistus hylätty. Alkuperäinen tekstinimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Ja teksti on hyväksytty. Or- originaalitesti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yh- kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 11 kohtaa, alkuperäinen kahdessa osassa yksi osa puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11 kohta 13 tarkistus, nimenhuoltoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 tarkistus, nimenhuoltoäänestys, äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 12 kohta, tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 13 kohdan jälkeen 16 tarkistus, nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 17. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 kohta, originaali, kahdessa osassa ensimmäinen osa puole vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 18 kohta 8 tarkistus. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhde, tarkistus 12. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 20 kohta, tarkistus 20, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 äänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 10, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 2.1 kohdan jälkeen 9 tarkistus, nimenhuutoäänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen 23 kohta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 kohta alkuperäinen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 kohta alkuperäinen kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 kohta alkuperäinen nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 28 kohta alkuperäinen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 kohta alkuperäinen ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Teksti on hyväksytty. 32 kohta alkuperäinen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 kohdan jälkeen 15 tarkistus. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys on päättynyt hylätty. 19 nimenhuutoäänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys on päättynyt, hylätty. Johdantoson kappale B, alkuperäinen yksi ensimmäinen osapuolesta puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. I, ensimmäinen osa puol- nimenhuutoäänestyksellä alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. M, originaali, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatus äh, kappale N, tarkistus 1 plus 5, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdan tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Originaali ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän, nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt päätöslauselmaesitys kokonaisuudessaan. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Päätöslauselma, yhteinen päätöslauselma esitys on näin hyväksytty. 516 ääntä puolesta, 133. 133 ääntä vastaan ja 50 tyhjää.